jota olemme saaneet, me emme ole vielä äh, tunnustaneet äh, Kamalin äh, puheenvuoro pyyntöä koskien Karimin mietintöä. Ja nyt voin antaa herra Kamalille neljä minuuttia, kun hän esittelee tämän mietinnön. Sen jälkeen kuuntelemme komission jäsentä. Me katsomme tässä nyt EUn ja Intian vapaakauppasopimusta. Kiitoksia. Tämä sekaannus on aivan ymmärrettävä. Minä olen käyttänyt täällä paljon aikaa siihen, että olen sanonut, että minä en ole herra Karim, minä olen herra Kamal. On hiukan hämmentävää, kun sanotaan, että Kamal puhuu Karimin mietinnöstä. Kollegani pyytää anteeksi siitä, että hän ei päässyt paikalle tänään illalla. Hänen mietintönsä kattaa tavaroiden, palveluiden, investointien, kaupan ja mm, tämä eh, vaihtoehtoinen yhteis, mm, eh, yhteispäätöslauselmaesitys Aldelta ja EPPltä esitettiin. Ja eh, nyt siinä on siinä vaihtoehtoisessa päätöslauselmassa on painotettu näitä näkökohtia, jotka liittyvät kaupan vapauttamiseen. EU ja Intia lähtivät 2007 neuvotteluihin vapaakauppasopimuksesta. Monet sanovat, että kyseessä on etuisuuskohtelu vapaakauppasopimus. Tässä haluttiin saada tasapainoinen sopimus EUn ja Intian välille, jossa tulisivat mukaan tavarat ja palvelut palvelut ja myös säädökset, jotka liittyvät äh, avoimuuteen äh, ja myös tietyt terveysstandardit, äh, kaupan helpottaminen, tullikysymykset. Pääkohdat tässä mietinnössä sanovat, että jos katsotaan tavarakauppaa Intian tullit ovat laskeneet niin, että ne ovat vastaavat kuin muissa maissa keskimäärin 14,5 prosenttia, EU-ssa keskimäärin 4, noin 4 prosenttia. Intiassa, Intian osalta ollaan kuitenkin huolissaan tuonnista EU-hun ja nämä kysymykset, jotka edelleen ovat auki, ne pitää ratkaista. Tässä otetaan esiin myös se, että palveluiden sääntely ei saa mitenkään estää niiden vapauttamista ja usein äh, valtio ei voi tarjota niin sanottuja äh, julkisia palveluita ja meidän täytyy sanoa, että siinä äh, yksityinen sektori voi tarjota näitä tärkeitä palveluita köyhille, varsinkin silloin kun valtio ei voi sitä asiaa hoitaa usein sen tähden, että luoja puuttuu tässä kauppa on epätasapainossa e- Intia eh, vie eh, yli 9 eh, prosenttia EU-hun, EU taas Intiaan noin prosentin. Tässä halutaan varmistua siitä, että voimme luottaa siihen, että intialaiset yritykset voivat käsitellä suuria tietomääriä, kun ne toimivat tietopalvelusektorilla. Mitä tulee investointeihin, niin tarkoituksena on vapauttaa pää, pääoman liikkeet. Tässä tulee valvonta tärkeään rooliin silloin, kun halutaan puuttua rahoituskriisin kysymyksiin. Tässä ollaan tyytyväisiä myös Intian sitoutumiseen niin, että se lähtee mukaan TRIPSin ja teollistekijän oikeuksiin, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitäkin, että lii liialliset velvoitteet saattavat johtaa siihen, että eh, köyhien maiden eh, kansalaiset eivät eh, pääse näihin palveluihin ja sitten kansalaiset eivät saa lääkkeitä. Kehitys Tämä on myös tärkeä osa eh, kauppasopimuksessa, mutta pitää muistaa myös, että eh, työ, eh, työnäkökohdat, työvoiman näkökohdat ja siihen liittyvät sopimukset ovat tärkeitä ja meidän täytyisi löytää nyt sopiva tasapaino ympäristön suojelun ja kauppakysymysten kesken. Usein mennään liian pitkälle yhteen suuntaan ja tässä jo joudutaan siihen tilanteeseen, että jotkut maat joutuvat aina vain köyhempään tilanteeseen, koska siellä ei voida kehittyä tältä osin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt äh, puheenvuoro komission jäsen Michel. Haluaisin kiittää parlamenttia kiinnostuksesta vapaakauppasopimuksiin Intian ja EUn välillä erityisesti kun tunnen hyvin herra Kamalin ja kansallisen kaupan mietin äh, valiokunnan. Siellä on tehty erittäin hyvää työtä vapaakauppasopimuksista Intian ja EUn välillä. saman mukana ovat olleet muita, muut valiokunnat. Keskustelut ovat olleet kattavia Euroopan parlamentin kanssa ja täällä otetaan huomioon lähes kaikki aspektit liittyvät vapaakauppasopimuksen solmisen Intian kanssa. Tämä on tehokas, hyvä väline jatkossa, kun neuvottelemme vapaakauppasopimuksesta. Tässä sopimuksessa on tärkeää ottaa huomioon yleinen konteksti ja suhteiden monimutkaisuus, strategisten suhteiden monimutkaisuus Intian kanssa. Meillä on erilaista yhteistä toimintaa Intian kanssa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että on äärimmäisen tärkeää neuvotella tiukasta, tiiviistä sopimuksesta, jossa molemmat osapuolet voittavat. Vapakauppasopimus, mitä kunnianhimoinen se on, sen korkeampi kaupallinen profiili siihen liittyy ja molemmat hyötyvät tästä. Tämä on pääjohtopäätöksiä kestävän kehityksen tutkimuksesta, jonka riippumaton tutkimuslaitos laati neuvottelujen yhteydessä vaikutusarviointisopimuksen tutkimuksen kohteena oli arvioida vapakauppasopimuksen vaikutuksia ja löytää mahdollisia tarvittavia muutoksia. Nyt sopimusta ollaan viemässä loppuun ja se on saatavissa todennäköisesti huhtikuussa ja te voi avustaa neuvotteluita lyhyesti. Päivittäisin teitä neuvotteluiden kehityksestä. Kuusi kokousta on pidetty alusta lähtien. Se nyt maaliskuussa pidettiin myös kokous. Odotamme, että sopimus saataisiin aikaan marraskuun mennessä, silloin kun niissä pidetään parlamentin vaalit. Sopimukset otetaan huomioon kaikki erilaisia sektoreita, mutta työtä on paljon jäljellä. Olemme päättäneet tarifeista, me olemme keskustelleet palveluista ja olemme edenneet tekstin laadinnassa lähes kaikissa kohdissa. Ennen Haluaisin vielä ilmaista komission kiitollisuuden esittelylle ja parlamentille. Komissio odottaa kärsimättömänä uusia tilaisuuksia keskustella ja neuvotella parlamentin kanssa. Kiitoksia. Ja äh, äänestys tästä äh, pidetään torstaina. Pyydän kovasti anteeksi siitä, että Rova Batselin on pitänyt odottaa näin pitkään, mutta voimme nyt kuunnella teidän äh, esityksenne elintarvikkeiden hinnoista. Kiitoksia. Maatalous